Me siirrymme nyt äänestysselityksiin. Aloitamme äänestysselityksistä koskien Weizsäkierin mietintöä. Edustaja Von Storz, yksi minuutti, olkaa hyvä. herr präsident! es geht um virtuelle. Niin paljon kiitoksia, herra puhemies. Kyse on virtuaalivaluutasta, kuten bitcoinista. Virtuaalivaluutta ja se teknologia vaikuttavat tietenkin positiivisesti tilanteeseen. Miljardiluokan säästöillä voidaan laskea. Nämä DLT ovat aimo harppaus eteenpäin kohti, kohti hajautettua jaettua tilikirjan pitoa, mutta keskitetty ohjaus, sääntely ja valvonta myöskin mahdollistuvat tätä kautta. Ja tämä onkin se ongelma byrokratiaan liittyen. Eli tällainen keskitetty lähestymistapa on tarpeen. Se on voimaton valtavirran alla. Ja tämä voimattomuus näkyy koko mietinnössä. Mutta mehän kaipaamme uutta teknologiaa, joka toimii ilman sääntelyä ja valvontaa ja turhaa byrokratiaa ilman, että komissio ja EKP puuttuisivat peliin. Ei pitäisi koskea virtuaalivaluuttaan e, sellaisin kuten bitcoin, siksi äänestin tätä mietintöä vastaan. Kiitoksia. Edustaja Mamikins, yksi minuutti. Kiitos puhemies. koska Bitcoin, silloin kun Bitcoin ilmestyi 7 vuotta sitten, saman aikaan kuin muutkin virtuaalivaluutat, teknologia on huomattavasti vaikuttanut rahoitusmarkkinoihin ja muihinkin sektoreihin. Tästä syystä on, on oikea hetki arvioida, mikä tällaisten valuuttojen merkitys on ja mitä periaatteita pitäisi noudattaa säätelyssä. Virtuaalivaluutat voivat mahdollisesti vähentää transaktiokustannuksia ennen kaikkea, kun on kysymys transaktioista, jotka ovat rajat ylittäviä, ja niitä voidaan käyttää myöskin osana turvallisuusarkkitehtuuria ja nopeuttaa tällaisten transaktioiden nopeutta. Kiitoksia. Nyt edustaja Polčak, yksi minuutti. Hyvä. za udělení slova. jsem tuto zprávu podpořil, nicméně... Herra puhemies, paljon kiitoksia. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta. Mutta toisin kuin juuri kuulemamme kollegat, niin haluaisin esittää varoittavan sanan. Virtuaalivaluutat eivät saisi siirtyä ilman sääntelyä rahoitusmarkkinoille ainakaan alkuvaiheessa kaikkea inhimillistä toimintaa ei voida säännellä, se pitää paikkansa, muuttaa. rahoitusjärjestelmän vakaus ja virtuaalivaluutan mahdollisten negatiivisten vaikutteiden estäminen on velvoite, joka kuuluu meille, eli lainsäätäjälle. Virtuaalivaluutat tarjoavat tietenkin hyviä asioita, mutta myöskin negatiivisia. Tässä on olemassa suuri volatiliteetti ja yhteys myöskin järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja myöskin keinotteluun, joka voi johtaa jopa koko rahoitusjärjestelmän kaatumiseen. Me kaipaamme siis tietynlaista sääntelyä. Keller, Kiitoksia. Nyt siirrymme Skakellerin mietintöön. Edustaja Mamikin syksy minuutti, olkaa hyvä. Lovo. Edustaja Mamikins, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Muutama vuosi sitten alkoi maahanmuuttokriisi ja siitä lähtien Ruotsi on ottanut vastaan 170 000 turvapaikkahakemusta. Se merkitsee sitä, että miljoonaa asukasta kohti on yli 11 000 turvapaikanhakijaa, mikä on korkein taso maailmassa, ei pelkästään Euroopan unionissa. Neuvoston päätöksien ansiosta Ruotsin pitäisi ottaa 1500 turvapaikanhakijaa Kreikasta ja 4300 Italiasta, mutta ajatelen nyt jo vastaanotettuja turvapaikanhakijoita, me voimme tukea uutta ratkaisua. Kiitoksia edustaja Makomeli. yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Ruotsi on tehnyt vuonna 2012 pyynnön liittyen pakolliseen pakolaiskiintiöön neuvoston päätöksen mukaisesti yli 160 000 pakolaista saapui Ruotsiin viime vuonna ja tämä aiheutti erittäin suuren taakan ruotsalaiselle turvapaikanhakujärjestelmälle, jolla oli vaikeuksia kaikkia näitä kansainvälisen suojelun pyyntöjä käsitellä. Toisaalta kaikkien jäsenmaiden täytyy voida turvautua suojelumekanismiin kun ne joutuvat tilanteeseen, joka on kiireellinen. Tällainen hän tilanne on nyt, kun näin paljon turvapaikanhakijoita on, eikä viranomaiset voi heitä käsitellä. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Koratsa Bild. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Olen iloinen siitä, että parlamentti suurella enemmistöllä äänesti sen puolesta, että se tukisi Ruotsia pakolaisten vastaanottossa niin, että Ruotsi saisi vuoden tauon tästä uudelleensijoittelu ohjelmassa, joka koskee Italiaa ja Kreikkaa, niistä tulee pakolaisia. Meidän ryhmämme on taistellut sen puolesta, että myöskin Ruotsi otettaisiin huomioon suhteellisesti, koska se on maa, joka on voimakkaasti vastapakolaisen meidän kunnissamme, meidän maahanmuuttolaitoksessamme sanotaan, että nyt on hyvin vaikea tilanne, ja siksi tarvitaan tällainen tilapäinen tauko, jotta voidaan saada aikaan pitkäaikainen kestävä tapa jatkaa pakolaisten maahan vastaanottoa arvokkaalla tavalla. Ruotsi pysyy edelleenkin maana, joka ottaa vastaan ihmisiä, jotka ovat pakenemassa. Ruotsi tulee olemaan paikka ihmisille, jotka tarvitsevat suojelua. Mutta on nyt hetki sille myös, että muutkin maat toteuttavat näitä uudelleensijoittamisohjelmia. Kiitos. No, Paljon kiitoksia. Seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Mami Kinsille. Seuraava, seuraava olkaa hyvä. Euroopan unionin, Kanadan ja Yhdysvaltojen väliset suhteet ovat selvät. Me toimimme kaikista aktiivisimmin maailmassa ja taloudellinen volyymikin on näiden osalta huomattava. 15 terabittiä per sekunti on näiden yhteyksien volyymi. Ja meidän täytyy muistaa, että vuonna 2014 digitaalisten palveluiden tuonti EUsta oli 54 prosenttia kaikesta kahdenkeskisistä tietovirroista. Ja tämä taas tarkoittaa sitä, että tällä on keskeinen seikka transatlanttisissa suhteissa. Ja tästäpä syystä tuinkin tämän tekstin hyväksymistä. Tämä on erittäin tärkeä seikka Euroopan unionille. Kiitoksia. Olen kiitoksia. Siirrymme seuraavaan mietintöön. Edustaja Griffinin mietintö. Kyoton Darling, yksi minuutti, olkaa hyvä. Energy poverty is a... Kiitoksia puhemies. Äh, yhdelle, yli 50 miljoonalle eurooppalaiselle äh, on päivittäinen taistelu selvitä lämmityskuluista. Tätä ei voida hyväksyä. Tämä koskettaa minun vaalipiirissäni yhtä kymmenestä, eikä kukaan jout, kenenkään ei pitäisi joutua valitsemaan lämmityksen ja syömisen välillä tai jättää lämmittämättä talvella. Edustaja Griffinin mietintö on tervetullut. Tämä on tärkeä askel, kun pyrimme ratkaisemaan näitä ongelmia. Jos toimeenpanomme sen oikein, pystymme puuttumaan monien eri köyhyysongelmien juuriin. Me tarjoamme kuluttajille mahdollisuuden löytää kaikkien suotuisin eh, sopimus energia-alalla ja pystymme puuttumaan energiahintoihin. On pörsyttävää, että konservatiivit ja UKIP-edustajat äänestivät eh, konkreettisia toimia vastaan sellaisia, jotka kaikkein haavoittuvaisempia kuluttajia suojelisivat. Tämä ei ole tapa käsitellä energiaköyhyyttä. Teresa Griffinin mietintö on oikeanlainen suunnitelma. Kiitoksia edustaja Mammikin syksy minuutti. Tällä hetkellä EUlla on energia-alan uudistus käynnissä. Tavoitteena on saada joustavampaa, hajautetumpaa järjestelmää, joka perustuisi uusiutuviin energialähteisiin. Päätavoite meille on antaa vakaa, pitkän tähtäyksen energian saatavuus, niin että ihmiset voisivat myöskin itse tuottaa omaa energiaansa. Se olisi yksi vaihtoehto ennen kaikkea alueilla, jotka ovat harvaan asuttuja. He voisivat silloin myöskin valita itse sähkön toimittajansa. Ja pitkällä tähtäyksellä minusta me voisimme päästä eroon energialan monopoleista, Moissakin maissa tämä on todellinen ongelma edelleenkin, ja olin tämän suunnan puolesta. Paljon kiitoksia. Edustaja Makove, yksi minuutti. Energetic classic centralizat este de domeniul trecutului. Herra puhemies, kiitos. Klassiset keskuslämpöjärjestelmät ovat tarpeettomia. Meillä on olemassa kehittyneitä uusiutuviin energialähteisiin tukeutuvia järjestelmiä – Komission ehdotus perustuu kolmeen pilariin parempi tiedonanto, jotta kuluttajat voivat käyttää energiaa vähemmän ja maksaa sitä vähemmän. Toisaalta taas paremmat mahdollisuudet valita eri mahdollisuuksista asumuksia lämmitettäessä. Ja kolmas pilari, kuluttajien mahdollisimman korkea suojelun taso. Meidän täytyy kuitenkin vielä katsoa, missä määrin me voimme määritellä EUn laajuisesti energiaköyhyyden, sillä jokaisessa jäsenvaltiossa energiatarpeet ovat erilaiset ja tulotasot poikkeavat maasta toiseen. Eli kohtuuhintaisuus voidaan määritellä maasta toisen eri tavalla. Meidän on joka tapauksessa taisteltava energiaköyhyyttä vastaan ja me tarvitsemme tällaisen lähestymistavan. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Polčak, yksi minuutti. Ja jednoznačně... Puhemies, kiitos. Podporui... Puhemies, tuen tätä hanketta, joka koskee energiaunionia. Tuen myös yhtenäisen energiamarkkinan syntymistä, mutta meidän on oltava hyvin varovaisia tällä alueella. Meidän täytyisi pohtia huolellisesti – minkälaiset toimenpiteet ovat sellaisia, että ne pitää toteuttaa EU-tasolla ja päättää EU-tasolla ja mitkä taas kansallisella tasolla. Tämä on hyvin tärkeä tehtävä ennen kaikkea komissiolle. Mietintö miellyttää minua. Minua miellyttää nimenomaan se, että pyritään kilpailukykyä tukemaan, jota eurooppalaisella yrityksillä on, ja edistämään se esimerkiksi minua miellyttää myös se, että vaaditaan avoimuutta ja myös se, että pyritään todellakin saamaan aikaan hyvin toimivat äh, sisämarkkinat energian alueella. Tärkeää on myös äh, kuluttajan suoja ja energiaköyhyyden torjuminen. Tämä on meille hyvin tärkeää, jotka olemme enemmänkin keskustasta oikealla. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi siirrymme äänestysselityksiin koskien Maria Areenan mietintöä, joka käsittelee köyhyyden sukupuoliulottuvuutta. Edustaja Skripe, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Me keskustelimme nyt naisten köyhyydestä. Se liittyy epätasa-arvoon naisten ja miesten välillä, toisten naisten ja miesten välillä. Teksti korostaa eri ryhmien tarvetta seksuaalisen suuntautumisen perusteella määritellä itsensä, vaikka meillä ei ole nimityksiäkään kaikille näille ryhmille. Jos me haluamme puuttua naisten köyhyyteen, meidän täytyy puuttua siihen, että naisten ja miesten palkkiot ovat eri kokoisia. Tätä ei voida hyväksyä ja eläkin on eri kokoinen, kun naiset ovat vuosia kotona hoitamassa lapsia. Myöskin korvauksiin täytyy puuttua. Meillä on esimerkiksi yksinhuoltajia, naisia ja muita haavoittuvaisia ryhmiä. Meidän täytyy löytää tehokkaita tapoja toimia naisten köyhyyttä vastaan, mutta mielestäni ei ole tehokasta, jos pyritään ähm, puuttumaan naisten äh, tilanteeseen sen perusteella, että he ovat äh, lesboja, transsukupuolisia tai jotakin muuta. Tämä FEM-valiokunnan aloite sen sijaan, että käsittelisi naisten todellisia kirjallisia ongelmia, yhä ajaa gender-ideologiaa ähm, läpi. He ajavat tätä niin kutsuttua stereotypia taistelua läpi ja vaativat erilaisten ryhmien oikeuksia. Ei me tällaista voi tukea. Kiitoksia. Mikins. Edustaja Mammikins, yksi minuutti. 64,6 Herra puhemies, kiitoksia. 64 miljoonaa naista ja 57 miljoonaa miestä – EU:ssa elävät köyhyysrajan alapuolella. Naisten osuus on siis selvästi suurempi kuin miesten. He ovat useimmin köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen uhrin asemassa. Ja tämä näkyy kaikissa, kaikilla tasoilla. Tämä on hyvin valitettavaa ja naisten on vaikea toimia erinäisistä syistä työmarkkinoilla. Tästäpä syystä komission tulisikin mahdollisimman pikaisesti ottaa globaali aloite aikaiseksi, jotta äitien, isien tarpeet voidaan huomioida. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Mamikins. Meillä on Daltonin mietinnön kaksi äänestysoitusta tulossa. Edustaja Mamikins, te voitte jäädäkin ylös. Nyt on teidän vuoron uudelleen, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minun täytyisi todeta, että 20 vuoden aikana, jolloin sisämarkkinoita on uudistettu, on syntynyt uudet markkinat, joilla ei enää ole tulliesteitä, mutta on kuitenkin olemassa muita esteitä, joten ymmärrämme byrokratiaa täytyy vähentää. Ajatellen kaikkia esimerkiksi digitaalisia markkinoita. Ja on myöskin parantava palvelujen laatua. Jäsenvaltioissa järjestelmät usein poikkeavat toisistaan ja saattaa syntyä tilanteita, joissa rekisteröity kirje, kirjattu kirje, tulee perille aikaisemmin kuin digitaalisesti lähetetty kirje tai sähköpostiviesti. Makovei. Kiitoksia edustaja Makovei, yksi minuutti. Unice a fost posibilă prin existența unui scop. Ja. Meillä pitäisi olla yhteinen tavoite sisämarkkinoilla, eli esteiden poistaminen. Meillä on olemassa muitakin esteitä kuin tullit unionissa, ja ne johtavat ylimääräisiin kustannuksiin yritysmaailmassa silloin, kun he yrittävät toimia, toimia markkinoilla. He, jos ketkä, kärsivät tästä. Puhun tässä alvijärjestelyistä, jäsenvaltioiden välisistä sopimuksista ja valtioiden sekä monikansallisten yritysten välisistä sopimuksista. Tämä johtaa yleensä siihen, että kuluttajat joutuvat maksamaan palveluista ja tuotteista enemmän. Jos ei ole nettimyyntiin liittyviä selkeitä määräyksiä olemassa, niin nekin ovat muitakin tolliin liittyviä esteitä ja vaikuttaa suoraan kilpailukykyyn. Arvioiden mukaan sisämarkkinoiden loppuun saattaminen tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen ja julkisten hankintojen osalta johtaisivat yli 600 miljoonan euron tuottoon. Kiitoksia. Seuraavaksi siirrymme komi-mietintöön. Edustaja Makovei, yksi minuutti, olkaa hyvä. Mrs. Makovei, you didn't ask. Okay. Ette pyytänytkään puheenvuoroa. Ολοκληρώσαμε τις διευκρινήσεις ψήφου. Näin pääsimme äänestysselitysten päätökseen. Pöytäkirja. Tämän istunnon pöytäkirja toimitaan parlamentin hyväksytyssä seuraavan istunnon alussa, kuten myöskin